hyväksytty. Suullinen tarkistus. Edustaja Bettikofferilta. Teidän puheenvuoro. Madam President, Puhemies, kollegat, haluaisin ehdottaa seuraavaa suullista tarkistusta. Ilmaisee vakaumuksensa, että Venäjän jäsenyys Euroopan neuvostossa on tärkeä tekijä nykyisessä maisemassa institutionaalisessa suhteessa Euroopassa. Toivoo, että löytyy keinoja vakuuttaa Venäjä siitä, ettei se hylkäisi jäsenyyttä Euroopan neuvostossa. Kiitos. Thank you. We... Kiitos. Äänestetään tästä suullisesta. Anteeksi, vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Joten äänestetään puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Pyydän, että tarkistetaan suullinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt päätöslausema kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Edustaja Postin mietintö on valmiuksien parantaminen konfliktinestossa ja välitystoiminnassa tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus kolme. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty tarkistus neljä. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5 nimenhuolta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Päätöslausema kokonaisuudessa nimenhuolta äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kiitos kollegat. Näin päätimme äänestykset ja siirrymme minuutin kuluttua äänestysselityksiin. Kollegat, pyydän, voisitteko lähteä salista, niin voisimme kuulla äänestysselitykset. Nyt kuulemme äänestysselitykset. Aloitamme Hautalan mietinnöstä. Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus. Herra Kelly. Sir. Yeah. Come on, group one. Nice to be first. Kiva olla ensimmäisen. Olen kiitollinen tästä tärkeästä kumppanuussopimuksesta ja kiitän esittelijän tekemää työtä, myös Prostin tekemää työtä. Metsähallinto on erittäin tärkeä osa ympäristön suojelua ja se on osa ilmaston muutosta. Metsä talouden vaikutukset ympäristöön. Nyt tämä on askel oikeaan suuntaan ajatellen sekä EUta että Vietnamia. Luonnon ympäristön ja monimuotoisuuden säilyttäminen onnistuu vain tehden yhteistyötä kolmessa maiden kanssa, niin ettei viedä laitonta puutavaraa, mutta ei myöskään tuoda laitonta puutavaraa EU-hon. Äänestin tämän kumppanuussopimuksen puolesta, jotta tämä saavutettaisiin. Olen kiitollinen niistä sitoumuksista, joita Vietnamkin on tehnyt, jotta rakenteet voidaan luoda eh, täytäntöpanon takaamiseksi. Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia. Herra Hännön. Thank you, Madam Deputy Speaker. Kiitos puhemies. Minä olen kannattanut tätä sopimusta. Sillä on todellakin järkevää EUlle tehdä yhteistyötä Vietnamin kanssa kestävyyden hyväksi, mutta pitää miettiä, mikä ihme on tehnyt tämän sopimuksen, sopimuksen mahdolliseksi 80-luvun puolivälillä Vietnamalla oli yksi maailman köyhimmistä maista, BKT oli noin 200 dollaria. Nyt se on 1000 prosenttia, yli 1000 prosenttia ostovoimapariteetilla mitatuna kasvanut. Tämä on, tämä on kyllä ihmes, kun Yhdysvallat sieltä yritti väkivallan kitkeä kommunismin. Kuitenkin näistä ongelmista huolimatta muutama vi- vuosikymmen vapaa kauppa on johtanut oikeusvaltioperiaatteeseen vauraateen tuossa Vietnamissa. Ja tämä on se sama periaate, että ei tarvitse rajoja sotilaiden avulla turvata. Kumppanisopimuksen päätöslauselma Rova Maijer, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuodaan paljon tropista puuta. Minä tuen sopimusta Vietnamin kanssa. Se on tärkeää, kun pyritään vastustamaan laittomia hakkoita. Yritykset, hallitukset, kansalaisjärjestöt yhteistyöhön. Valitettavasti yli puolet puusta tuodaan laittomasti hakatusta metsästä. Flektaloite on hyvä, mutta sillä ei ainoastaan pystytä puuttumaan tähän ongelmaan. Yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn pitää mennä pidemmälle, jotta kielletään kaikki tuonti, joka on laittomasta hakkuusta. On annettava enemmän tukea hallituksille ja tehdä enemmän yhteistyötä näiden maiden kanssa, koska laittomat hakkuut vievät hallituksiltakin varoja, tuhoavat ekosysteemiä ja nopeuttavat ilmastonmuutosta. Meillä ei ole varaa lepäillä ennen kuin laittoman puun kappamahdollisuudet Euroopassa tukitaan. Dalton, seuraavaksi ECRIS-tietojärjestelmä minuutin ajan herra Zdrojewski. Wczorajsza debata była bardzo interesująca. Eilinen keskustelu oli varsin kiintoisaa. Sen kuluessa pystyin puhumaan mietinnön ensimmäisestä osasta, mutta aikaa ei ollut riittävästi puhuakseni myös toisesta asiasta, joka sekin on tärkeää. Eli haluaisin nyt täydentää eilistä puheenvuoroani. Kaikkein kiistanalaisin asia tässä oli niiden ihmisten mukanottaminen, joilla on kaksoiskansalaisuus. Olen iloinen, että tämän vuoden kuluessa saimme aikaan yhteisymmärryksen, mikä näkyy myös äänestystuloksessa tänään. Haluaisin teille kiinnittää huomiota myös eräisen toisen tärkeän asiaan, miten ihmisillä ei ole pelkästään kaksoiskansalaisuus, vaan ihmisiin, jotka ovat välttäneet asioita, jotka liittyvät rekisteröitymiseen. Ikään kuin se olisi tärkeä asia rikosasioissa, eli tämä tärkeä päätös. Thank you. Kiitos. Sitten seuraavaksi Rova mietintö, solidarisuusjoukko-ohjelma, Rova Bildt. Kiitos puhemies. Alusta lähtien minä tuomitsen komission polemiikan, joka Euroopan solidaarisuusjoukolla luo vapaaehtoisjoukot Euroopassa. Tämä uusi ohjelma yrittää oikeuttaa olemassa olevansa, ole, olema, oikeassa, olemassa olevansa vain etuoikeuksilla. Täällä nyt näitä, tätä valtuutuksia on laajennettu humanitaarisen apuun ja lisäksi budjettia on kasvatettu. Tämä on absurdia, kun tiedetään, että ohjelma, ohjelma ei tule olemaan menestys. Minua yllättää ennen kaikkea, että tätä solidaarisuutta ei näytetä omassa maassa. Bryssel haluaa sitten olla solidaarinen, mutta mahdollisimman kaukana oma, omalta alueeltaan. Tässä, äh, tässä olemme nähneet, minkälaisia haasteita maahanmuuttajat tuovat mukanaan äh, Kyllä tämä kaikki on aivan naurettavaa. Herra Mamikins. Kiitos oikein paljon puhemies, hyvät kollegat. Minusta solidarisuusjoukoilla on paljon potentiaalia tuoda sosiaalipolitiikkaan uutta eurooppalaista arvoa. Näin nuoret voivat osallistua ja kehittää itseään henkilöinä. Ei EU-maiden järjestöt voivat myöskin osallistua, kun ajatellaan naapuruusulottuvuutta. Saadaan enemmän diplomatiaa ihmisiltä ihmisille. Sen lisäksi on tärkeää, että nuoret voivat arvostaa vapaaehtoistyötä. Tuen tätä mietintöä. Toivon, että vapaaehtoistyöstä voisi tulla tärkeä osa elämää niille nuorille, jotka haluavat käyttää muutaman tunnin viikossa johon, jonkun aiheen tukemiseen, joka on heille tärkeä. Kiitos. Kiitos edustaja Zrovievski. Kiitos puhemies. Haluaisin ottaa esille kolme asiaa. Ensinnäkin 2018-2020 kausi on vain suuntaa antava. Korostan sanaa suuntaa antava, eli on syytä paneutua siihen kunnolla. Toiseksi tällä haavaa meillä ei ole vielä takuita siitä, että ohjelma toimii kunnolla. Kolmanneksi me tarvitsemme myös hyvin dynaamisia viestintäkeinoja. Yhteisöviestimet ovat tärkeitä muun muassa silloin, kun ohjelmaa tätä täytäntöön pannaan, koska muutoin se jää puolivillaiseksi hankkeeksi. On kyse nimittäin nuorista. Toisin sanoen meidän täytyy omaksua myös uusia innovatiivisia strategioita, jotka myös sopivat nuorille sukupolville, niin että solidarisuusjoukko on osa näitä muitakin ohjelmia. Kiitos, herra Scheinfeld. Kiitos paljon, puhemies. Euroopan solidaarisuusjoukot eivät ole pelkästään erinomainen idea, vaan myös hyvin kannattava konsepti. Tässä on moraalisia, eettisiä ja myös koulutuksellisia etuja olemassa. Kyse ei ole siis pelkästään tietyn idean täytäntöpanosta, vaan myös siitä, että tuetaan ihmisiä, parannetaan äh, ihmisten osaamista. Näin ihmiset voivat osallistua tämän ohjelman. Noin 350 000 ihmistä voi saada tämän tilaisuuden. Viinin innovaatioinstituutio palkitsi tämän aloitteen ja minä olen äänestänyt tämän puolesta. Kiitos edustaja Faria. Kiitos puhemies. Äänestin tämän mietinnön puolesta. Tämä koskee siis eurooppalaisia solidaarisuusjoukkoja nationalismin ja muukalaisvihan aikoina haluaisin todella tukea solidaarisuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Alusta lähtien tässä on kyse enemmästäkin kuin vapaaehtoisjärjestelmästä. Näin voidaan toteuttaa ohjelmia hyvin rakenteisten sopimusten ja harjoittelunkin kautta. On tärkeää, että täytäntöönpano – ei ole sellainen, että siinä käytetään hyväkseen tätä aloitteita niin, että kansalaisjärjestöt tai yritykset saavat halpaa työvoimaa. Vapaaehtoistyön kautta voidaan antaa paljon nuorille, mutta tällä ei voida korvata kunnollisia palkkatyöpaikkoja. Niin ei niin, että tuetaan prekariaatin syntymistä tai vastustetaan nuorisotyöttömyyttä. Kiitos. Edustaja Kelly. Kiitos, puhemies. Minäkin äänestin mieluusti tämän mietinnön puolesta. Todellakin mietinnön johon tavoitteet pyrkivät edistämään solidaarisuutta arvona ja, ja edistämään myös nuorten mukaan saamista. Eurooppalaisen sosiaali- solidaarisuusjoukkoja koskeva ohjelma on arvokas sikäli, että voidaan osaamista kehittää erilaisin ohjelmin, harjoittelujen vapaaehtoisiin ohjelmiin. Siinä lisätään budjettia myös ohjelmaa varten, niin että moni muu voi siitä hyötyä. Erityisesti olen iloinen, että siinä korostetaan haavoittuvampia, syrjäytyneitä nuoria. Siellä on jo yli 400 Irlantasta ilmoittautunut mukana ja toivottavasti moni muukin eri lähtökohdista. Varsinkin ajattelen syrjäytyneitä maaseutualueita, joihin voimme erityisesti kiinnittää huomiota. Kiitos. Äänestin sen puolesta. Kiitos. Thank you. We move... Kiitos. Sitten seuraavaksi Niiblerin mietintö EUn kyberturvallisuusasetus. Ensimmäisenä edustaja Marias. Μιλούμε για την κυβερνοασφάλεια Tällä hetkellä meillä on olemassa tietyissä jäsenvaltioissa vakavia kyberturvallisuuden loukauksia. Minä kysyin eilen herra eh, Ansipilta komissiosta hänen kannastaan näihin valituksiin, joita minä olen tehnyt, sillä he Kreikan hallitus ennaltaehkäisevästi pidättää heitä, jotka e- ovat eri mieltä Makedoniasta ja tästä koko tilanteesta. ja nämä, näiden henkilöiden nimet tiedetään, koska poliisi on, äh, valvoo Facebookia. Tätä tapahtuu siis ihan nykypäivänä Kreikassa. Tässä äh, siis ähm, vainotaan sellaisia ihmisiä, jotka äh, eivät ole samaa mieltä siitä, että Makedonia alue myydään hallituksella on pääsy näihin henkilötietoihin. Hallitus pystyy näkemään, mikä näiden ihmisten kanta on sosiaalisessa mediassa. Edustaja Zrojevski. Kiitos. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Ja me olemme nyt toimineet nopeasti. Pari vuotta sitten tämä kysymys tuli esiin ja nyt nähdään tulokset viime vuoden joulukuussa – saatiin sopimus kolmikanta neuvotteluissa. Ja tämän tuloksena ITRI-valiokunta tämän vuoden tammikuussa äänesti mietinnöstä. Ja tänään äänestimme täysistunnossa. Haluaisin muistaa siitä, että viraston pysyvä mandaatti on tärkeä. Sen lisäksi, että kerätään tietoa, sadan asiantuntijatoimia. Voidaan myös lähteä operationaalisiin toimiin. Ensimmäistä kertaa haluaisin kiinnittää huomioon tähän asiaan, koska kyberturvallisuus on sellainen ala, jolla on välttämätöntä toimia. Ei ainoastaan kerätä tietoa, vaan myös toimia. Näin voidaan parantaa kyberturvallisuutta. Edustaja Kelly. Eh, Äänestin tämän puolesta. Osallistui myös keskustelun aiheesta. Voin vain kiittää kollega Niebleria erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt tämän asian parissa. Joka päivä voidaan kuulla kyberiskuista, jotka kohdistuvat yksilöihin, taustalla on usein rikollisjärjestöjä, mutta jos ajatellaan Venäjän kaltaista maata tai Pohjois-Koreaa, on erittäin tärkeää, että olemme valppaina. Teemme kaikkemme estäksemme iskut. Tämä asetus auttaa siinä. Erityisesti olen kiitollinen siitä, että Enisa on saanut paljon enemmän, eli EU-lisä on saanut enemmän valtuuksia tämän lainsäädännön nojalla – Toisin sanoen, kuten totesin, se on tärkeä työ. Thank you. We move to the Castro. Ja sitten De Castron mietintö, joka liittyy epäterveisiin kaupankäytäntöihin. Romi Randa. Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä mehän tiedämme, että minun kotimaassani Maidon hinta on litralta vain 28 senttiä maidon tuottajille. On tärkeää, että maidon tuottajat saavat korkeamman hinnan kuin mitä tuotantokustannukset ovat. Siksi meidän pitää estää epäterveitä kaupan käytäntöjä. Usein maanviljelijöille ja viljelijöille ei ole yhtä hyvää neuvotteluasemaa kuin ostajilla Epäterveet käytännöt ovat elintarvikeketjussa niin räikeitä, että Euroopan komission piti puuttua asioon. Nyt on todellakin aika, että komissio tarttuu toimeen. Näistä syistä siis komission ehdotus epäterveistä kaupan käytännöistä vastaa viljelijöiden tarpeisiin ja toivomuksiin. Pitäisi todellakin heille tarjota lisäsuojelua näitä käytäntöjä vastaan. Herra Marias. Kiitos. Maataloustuottajan takia meidän täytyy kieltää kaikki epäterveet kaupan käytännöt, ei vaan pelkästään tietyt käytännöt, kuten mietinnössä on kuvailtu, vaan kaikki epäterveet käytännöt on estettävä koska me tiedämme, että maataloustuottajat saavat vain parikymmentä prosenttia myyntihinnasta jossakin maataloustuotteessa. Tässä oikeastaan vain jakeluyritykset käärivät suurimmat voitot, hyödyntävät tuottajien asemaa. Tuottaja suorastaan kiristetään, alennetaan hintoja – kirjoittavat sekkejä, joilla ei ole katetta. Ja viime kädessä suuret myyjät voivat määrätä hinnat niin, että tuottajat eivät siitä hyödy mitenkään. Eli meidän täytyy kieltää kaikki pätevät käytännöt. Mr. Scheinfeld. Herra Scheinfeld. Kiitos, puhemies. se, että maksetaan 30 päivässä, perutaan ilman oikeutusta, muutetaan ehtoja, maksetaan vasta sitten, kun tavara on toimitettu. Se, että viedään tai pakotetaan maksamaan siitä, että tuotteet ovat vahingoittuneita ja niin edelleen. Kaikenlaiset tällaiset käytänteet ovat vain joitain esimerkkejä, joita pidetään epäterveenä kaupan käytäntöinä. On hyvä, että niihin nyt puututaan. Lisäksi on hyvä asia, että tämä on direktiivi eikä asetus. Näin annetaan jäsenvaltioille vähän joustoa niin, että voidaan tehdä omat päätökset on muistettava, että sopimusosapuolia on aina kaksi. Jos toisella on hyvin paljon voimakkaampi neuvotteluasema, niin on toimittava todella reilusti. Seuraavaksi Schöpritin mietintö Euroopan kansalaisaloitte. Rova Scott on luettelossa, mutta ei paikalla. Rova Miranda. Obrigada, presidenta. Votei en favor... Kiitos, puhemies. Äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä minä olen sitä mieltä, että Euroopan kansalaisaloite on tärkeä väline, väline, jolla kansalaiset voivat suoraan osallistua päätöksentekoon. Tällä tavalla voi esimerkiksi taistella oikeuden puolesta, oikeus veteen oli yksi näitä oikeuksista. Tämä, nämä ovat asioita, joista on kansalaisaloitteella käsitelty. Tässä voidaan parantaa paljon esimerkiksi allekirjoitusten keräämisen ehdot. Tässä määräaika pitäisi olla pidempi. Voidaan myös eh, järjestää kampanjoita tietoisuuden lisäämiseksi. Komission pitäisi perustaa online-rekisteri, verkkorekisteri, jotta kansalaisaloitteiden perustajat voivat näin kerätä allekirjoituksia. Se olisi tehokas, yksinkertainen järjestelmä ja näin voitaisiin myös äh, yksinkertaisella tavalla antaa tietoja. Tämä olisi tarpeen. Kiitos. Euroopan kansalaisaloitte edustaa osallistuvaa demokratiaa EU-ssa. Sitä pitäisi hyödyntää mahdollisimman suoralla ja demokraattisemmalla tavalla ilman virkavaltaisuutta. Tässä on ristiriita olemassa eurooppalaisen kansalaisaloitteen kanssa. Siinä vedota komissioon, jotta se tekisi lainsäädäntöaloitteen. Mutta kuka sitten valvoo, että lainsäädäntöaloitte aloitteen pohjalta tehdään? Komissio. Eli tässä joku ehdottaa ja sitten valvoo ehdottamista. Eli komissio valvoa sitä, onko lainsäädäntöaloite oikea, vaikka siinä vedotaan komissioon. Siinä pitäisi olla jokin toinen toimi, toimielin tai laitos, niin että kansalaisaloite saisi mahdollisuuden toteutua niin, että kansat voivat käyttää oikeuttaa tässä osallistavassa demokratiassa. Herra Mikins. Thank you. Colleagues. Kiitos. Kollegat, Eurooppa Euroopan kansalaisaloite jo, jotta valtaa voitaisiin jakaa niin, että kansalaiset voivat aktiivisesti osallistua lainsäädäntötyöhön, mutta tämä väline ei ole tehokas. Yksikään lainsäädäntöaloite komissiossa ei ole perustunut kansalaisaloitteeseen. 63 prosenttia kansalaisista tietää hyvin vähän tai ei mitään oikeuksistaan tässä yhteydessä. Tuhannet lobbarit taas vaikuttavat EUn politiikkaan Brysselissä. Siksi Euroopan kansalaisten ääntä ei saada helposti kuuluviksi ja siksi tarvitaan kunnollinen kansalaisaloite, mutta tämä aloite vaikeuttaa kansalaisten osallistumista esimerkiksi rajoittain yksittäisten kansalaisten allekirjoitusten keräämisjärjestelmiä. Tällä vuosituhannella pitää tukea aktiivista osallistumista myös netissä. Kiitos. Seinfeld. Herra Seinfeld. E, pani przewodnicząca! europejska inicjatywa. puhemies kansalaisaloite ei ole pelkästään demokraattinen väline vaan myös mekanismi jolla voimme yhtenäistää kansalaisia yhdistää kansalaisia EU:ssa, voimme luoda tällaisen välineen, jotta, vo, jotta voi aloit, tehdä aloitteen, niin tarvitaan miljoona allekirjoitusta vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta. Me tarvitsemme kuitenkin vielä lisää helpotuksia. Tämä on hyvä häline, hyvä väline. Komissio on komissio voisi luoda keskitetyn allekirjoitusten, välite, allekirjoitusten keräämisjärjestelmän. Minä olin siis tämän järjestelmän puolesta. Kiitos. Edustaja Faria. Kiitos puhemies. Minä äänestin mietinnön puolesta, jossa kansalaisaloitetta päivitetään. Meidän täytyy nimittäin lisätä tämän välineen käyttöä, että se on uskottavampi. Eli sen on saatettava ihmisen yhteen ja jakaa ihmisiä. Eli se antaa mahdollisuuksia laajempaan osallistumiseen niin, että voidaan saada kerätä eri alustoilta allekirjoituksia. Totta kai petoksia täytyy välttää. Meidän pitää edistää tämän myötä yhdentymistä, kansallisyhteiskunnan osallistumista yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi. Meidän pitää vahvistaa näitä aloitteita, jotta saadaan aikaan johdonmukaisia lainsäädäntöaloitteita. Sitä pitäisi käyttää kautta Euroopan. Sen ei pitäisi olla vain harvojen hallussa, yhdessä jäsenvaltiossa esimerkiksi. Ja totta kai tarvitaan kunnon välineitä, että kansalaiset pystyvät sitä hyödyntämään. Thank you. Kiitos. Seuraava mietintö on Rovakanieten mietintö ja siinä puheenvuoronsa herra Maminkins. Uh, Hyvät kollegat, on, vaikuttavaa, miten paljon esittelijä on saanut vihamielisyyttä tähän mietintöön. Tässä puhutaan siitä, että EUn ja Venäjän suhteet perustavat eristämiseen ja pelotteisiin. Tässä ei kuitenkaan anneta suostuksesta, miten saataisiin vuoropuhelu aloitettua uudelleen ja tässä esitetään syytöksiä asioista, joita ei ole edes tutkittu. Mitä tulee pakotteisiin, niin mitä tehokkaammin ne heikentävät Venäjän taloutta, sitä tehokkaammin ne kyseenalaistavat EUn tavoitteet, sillä Venäjän ei näin ole parempi kumppani. Ja lisäksi, kun näin heikennämme venäläisiä eliittejä, niin me menetämme siellä puhekumppanimme me tarvitsemme todellista vuoropuhelua ja kuten jotkin jäsenet tässä parlamentissa minäkin äänestin vastaan, sillä me haluamme todellista vuoropuhelua. Kiitos. Kollegat. Venäjä on strategisesti tärkeä kumppani suurelle osalle Eurooppaa. Sillä on paljon eh, yhteistä rajaa Euroopan unionin kanssa, yli 2300 kilometriä. Se on strateginen kumppanimme. Ja mielestäni on strateginen virhe nyt käsillä, koska me emme ota huomioon tämän vuosituhannen reaalipolitiikkaa. Ei tässä tarvita poliittisia julkilausumia, kuten kohta 26 Siinä tuomitaan Venäjän osallistuminen Skripal-tapaukseen. Yhdistyneen kuningaskunnan johtopäätökset eivät ole kuitenkaan ihan selvät ja ilmeisesti tässä kollegoilla on enemmän tietoa kuin tiedustelupalveluilla yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kritisoimme tällä tavalla kolmatta maata, mutta Bulgariassa esimerkiksi kiellet tosiaan toimitusväten käyttää. Viimeisenä postin mietintö on Meijer. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Kun on kyse konflikteista ja taistelutantereista ja eri yhteistyöstä niiden ympärillä, koulutus, liikenne, työllisyys, mahdollisuudet kärsivät. Naiset ovat tässä keskellä. Kuitenkin ovat suljettu pois konfliktin estosta ja välitystoiminnasta naisten osuus on vain 2 prosenttia välittäjistä, 5 prosenttia todistajista tai allekirjoittajista, jotta rauhanprosessi olisi toteutunut 30 vuoden aikana. Tämä mietintö, kuten EUn 1325 päätöslausuma toteaa sen, että naisten on kokemus erilaisissa konflikteissa. Kashmir esimerkiksi, missä 8000 miestä oli 89 mukana ja kuoli oli leskiä määräisesti siinä käytettiin myös raiskausta sota-aseena. 17 vuotta myöhemmin tarvitaan uutta lähestymistä ja toivottavasti tämä mietintö on askel oikeaan suuntaan. Thank you, Kiitoksia. Näin kuulimme äänestyselitykset. Keskeytämme istuntomme kello 15 asti. Hyvää lounasta.